So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen No niin, tänä päivänä, tänä aamuna voinkin toivottaa kaikki nimeltä tervetulleeksi. Karl Schlüter, Jutta Hauger, Brandi ja Jensen ja muut sydämellisesti tervetuloa. Ah, ja edustaja Shimanskikin on paikalla. Meillä on tänään esityslista, jossa nyt ei ole mitään sen suurempia äänestyksiä, jotka ovatkin vasta ensi maanantaina. Mutta siitä huolimatta meillä on tiettyjä asioita, jotka meidän on hoidettava. Ja kysyisinkin esityslistan kohta numero yksi, onko muutosehdotuksia? Ei ole, se on hyväksytty. Sitten meillä on tulkkaus, normaali profiili, vain Viro ja Malta puuttuvat. Sitten mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin ja trilogeihin, meillä on toinen trilogi hunajadirektiivistä neljässä maaliskuuta. Ja siinä trilogissa päästiin sopimukseen ja 19. maaliskuuta me sitten äänestämme Envivaliokunnassa ja huhtikuun kakkos täysistunnossa on täysistuntoäänestys. Olemme päässeet sopimukseen päästökauppajärjestelmästä ja 4. maaliskuuta trilogissa tästä sopittiin, mutta vielä ei ole täysin selvää, ovatko kaikki poliittiset ryhmät samaa mieltä asiasta. Kompromissiteksti on hyväksyttävä täällä Envivaliokunnassa, mutta siltä osin asia ei vielä ole selvä. Sitten toinen ää, äh, trilogi, Pokin mietintö, sitä päästiin eilen sopimukseen. Eilen oli myös toinen trilogi, jossa minä olen esittelijänä Sitesistä. Ja tämä trilogi keskeytettiin kolmen minuutin jälkeen. Sanoin komissiolle, että on aikamoinen häväistys, että kaikki delegoidut säädökset on poistettu ja että parlamentilta otetaan kaikki oikeudet pois. Joten sen vuoksi lähdemme toiseen käsittelyyn. Me emme millään muotoa hyväksy tällaista ja toivon, että muut valiokunnat seuraavat meidän esimerkkiämme. Mehän hyväksymme Sayerin mietinnön, jossa me saimme hyvin selvän mandaatin siitä, millä tavalla tulevaisuudessa toimimme tällaisissa asioissa ja nyt sitten eilen testasimme tätä. Me emme ole vielä mitään menettäneet, meillä ei ole mitään aikapaineita, mutta meidän oikeuksiamme ei poljeta millään hämärillä kompromisseilla. Eli sen vuoksi eilinen trilogi kesti vain kolme minuuttia. Hyvä, sitten jatketaan. Pöytäkirjojen hyväksyminen 27. 28. marraskuuta sekä 22. ja 23. tammikuuta. Onko tähän huomautettavaa? Ne ovat näin hyväksyttyjä. Ja nyt siirrymme esityslistan kohtaan numero neljä. Meillä on tänään keskustelu tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Jaan Kinstin kanssa. Kysymys on LIFE-ohjelman täytäntöönpanosta. Meillä on meidän pysyvä esittelijämme paikalla. Minä olen suuri LIFE-fani. Tämä on minun mielestäni yksi menestyksekkäimpiä projekteja, mitä meillä on. Odotan mielenkiinnolla, mitä teillä on sanottavaa. Tämä on erityisen mielenkiintoinen ohjelma ja nyt mielenkiinnolla kuuntelen teidän analyysianne ja myös sitä, minkälaisia neuvoja ja ohjeita teillä on meille antaa. Ensin Jan Kinst saa puheenvuoron ja sitten sen jälkeen kollega Jutta Haug. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Thank you very Kiitoksia puheenjohtaja. Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta osallistua tähän kokoukseen ja esitellä teille tämän äh, tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 15-2013 koskien LIFE-ohjelma. Kuten tiedätte, suuri osa Euroopan unionin ympäristökulusta on kuluu erilaisiin politiikan aloille. 2,5 miljardia euroa on budjetoitu Lifeille kaudeksi 2007-2013, 1,5 prosenttia koko ympäristöön suunnatusta budjetista on tämä summa. Kyseessä on foorumi, jolla kehitetään ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja pyritään kiihdyttämään ja nopeuttamaan EUn ympäristöpolitiikkaa. Lifen toimivuus on siis hyvin keskeistä. On tärkeää, että se voi toimia katalysaattorina ympäristöpolitiikan muutoksille. Kun otetaan huomioon komission että nostaa merkittävästi LIFEin budjettia seuraavalle kaudelle, näin ollen tilintarkastustuomioistuin päätti tarkastella LIFE-ohjelman, ympäristöalaohjelman tehokkuutta 95 projektia tutkittiin 25, niistä tutkittiin kentällä ja ne rahoitettiin vuosina 2005-2010 viidessä jäsenvaltiossa ja näihin kuuluivat LIFE-ohjelman suuret edunsaajat, Saksa, Espanja, Ranska, Italia ja UK olivat nämä maat. Kaiken kaikkiaan tuomioistuin totesi, että ohjelma ei ollut riittävän hyvin suunniteltu ja täytäntöön pantoja. tämä vaikutti kielteisesti sen tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Mitä nämä merkittävimmät suunnitteluongelmat sitten olivat? Ensinnäkin ohjelmalla oli liikaa tavoitteita, ottaen huomioon sen rajallisen budjetin. Siinä oli 12 erilaista politiikan aluetta, jossa oli hyvin erilaisia asioita mukana. Ja tämä tietenkin johti siihen, että kriittistä massaa ei saatu hyville projekteille, niitä saataisiin riittävästi kilpailua ja voitaisiin edistää merkityksellistä kehitystä EUn ympäristöpolitiikassa. Tämähän on kuitenkin se tärkein tämän ohjelman tavoite. Edelleen rajoitettu budjetti jaettiin kansallisiin määrärahoihin. Tunnustamme kyllä, että tarkoituksena oli, oli suhteellisesti jakaa nämä määrärahat jäsenvaltioiden välillä, mutta se merkitsi sitä, että samassa kilpailussa että, että nämä hankkeet kilpailevat toisten hankkeiden kanssa samassa jäsenvaltiossa, mutta ei muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ottaen huomioon ohjelman luonne olisi pitänyt kehittää tällaista EUn laajuista ulottuvuutta. Näin olisi saatu parempaa vaikuttavuutta ja olisi voitu valita paremmit, paremmat hankkeet, mikäli, mikäli valinta olisi tapahtunut EU-tasolla eikä kansallisella tasolla. Edelleen kritisoimme sitä, että ei ollut riittävästi asianmukaisia indikaattoreita, joita olisi voitu sitten sopeuttaa. On, tämä vaikutti ohjelman täytäntöönpanoon keski, keskivaiheen arviointi on käytettävistä vasta, vasta viisi vuotta ohjelman alkamisen jälkeen, eli kaksi vuotta ennen ohjelman loppumista. Täällä olisi siis suunnitteluongelmia. From the start. Kiitokset oikein paljon ja sitten annan puheenvuoron esittelijälle Jutta Hauko, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset ovat aina tervetulleita. Tämä erityinen kertomus liittyen LIFEin toimeenpanon ja Siinä esit, tilintarkastustuomio esittelee omat näkemyksensä liittyen tähän lainsäädäntöön, jonka pohjalta voidaan sitten tarkastella tuloksia, niin lainsäädäntöhän tuli liian myöhään. Silloin kun tilintarkastustuomioistuimen ensimmäinen kertomus tuli, silloin lainsäädäntö oli juuri saatu valmiiksi ja me olimme aika ylpeitä siitä, että olimme saaneet tämän aikaan Irlannin puheenjohtaja kauden aikana. Ja tarkoitus oli, että meillä olisi ollut huhtikuussa jo ensimmäiset tarjouskilpailut. Ja se ei olisi ollut mahdollista ilman, että lainsäädäntö olisi saatu vietyä päätökseen. Hyvä herra puheenjohtaja, minusta on hienoa, että minä olen ollut esittelijänä näille integroiduille projekteille, minä olen aina niitä kannattanut. Mutta tässäkin me olemme toimineet tavallaan liian aikaisin, koska meillä on, okei, okay, muutamia esimerkkejä integroiduista projekteista, mutta voin tässä esimerkiksi puhua Iberian Ilveksestä, mutta siitä huolimatta tilintarkastustuomioistuin tekee seuraavan erityiskertomuksensa vasta kahden vuoden kuluttua, jos se haluaa näitä projekteja arvioida. Mutta se, että te kritisoitte nyt meitä niin tässä nyt on kysymys kansallisista allokoineista ja niiden kritisoimisesta. Toki tämä on nyt ihan paikallaan. Suuri osa Euroopan parlamentista, jopa enemmistö, vastusti näitä kansallisia allokointeja. Me halusimme kaikkein mieluiten hoitaa nämä projektit sillä tavalla, että niitä arvioidaan eurooppalaisen lisäarvon pohjalta, eikä tämä nyt ollut ihan mahdollista tämän uuden lainsäädännön myötä. Ja sen vuoksi tarkoitus olikin pikkuhiljaa tavallaan vähentää näitä kansallisia allokointeja, mutta joudumme tekemään tästä kompromissin sen vuoksi, että neuvosto oli tässä todellakin tiukasti vastahankaan. He halusivat ehdottomasti pitää kiinni ikuisesti näistä kansallisista allokoinneista. No joka tapauksessa me onnistuimme kuitenkin siinä pääsemään niinkin pitkälle, että nämä kansalliset allokoinnit vähenevät pikkuhiljaa. Mutta minä toivon todellakin, että me kykenisimme tavallaan lisäämään niitä tapauksia, jossa tämä toisinto olisi mahdollista että kun jokin projekti on käynnissä yhdessä maassa, niin sitten se voitaisiin toteuttaa myös toisessa maassa, ehkä erilaisin edellytyksin, mutta kuitenkin niin, että voitaisiin ottaa oppia käynnissä olevasta projektista sen vuoksi, että mehän olemme aina halunneet, että meillä olisi tällainen verkottuminen jäsenvaltioiden kesken, jäsenvaltioiden viranomaisten kesken, jotka työskentelevät LIFEin parissa. Samoin me olemme myös eh, yrittäneet tavallaan kouluttaa niitä valtioita, jotka haluaisivat lähteä mukaan, vaikka kansallisia allokointeja ei enää ole, niin että nämä maat voisivat paremmin oppia ja kehittää näitä projekteja tulevaisuudessa. Toivon mukaan tämä kaikki näkyy seuraavissa työohjelmissa, joista komissio ja neuvosto päättävät ja josta sitten myös valiokunnassa päätetään. Minulla on komissiolle myös muutamia kysymyksiä esimerkiksi LIFE-ohjelman suhteen. Tämä LIFE-ohjelma, joka on nyt käynnissä 2014-2020, miten pitkälti tilintarkastustuomioistuimen suositukset voidaan ottaa huomioon näissä työohjelmissa, vaikkakin lainsäädäntö on jo viety päätökseen. Mutta nimenomaan mitä tulee painopisteiden asettamiseen ja siihen, millaisia välineitä käytetään, samoin kuin myös valintamenettelystä. Tehän kritisoitte tätä arviointitaulukkoa, jolla valinta tehdään. Onko olemassa jotain muuta, jonkinlaista toista vai Tehdäänkö aina tämä sama, saman kaavan mukaan? Miten pitkälti sitten yksi projekti voi olla esimerkkinä toisille projekteille? Ja kuten te sanoitte, jokin projekti yhdessä maassa voisi toimia jonkinnäköisenä katalysaattorina muille maille niin, että yhden projektin vaikutus voisi sitten olla suurempi ja sillä tavalla sitten käytettäisiin veronmaksajien rahoja ympäristön hyväksi hyvällä tavalla. Herra Kinstiltä haluaisin vielä kysyä, että tämä nykyinen LIFE-talousarvio, te sanoitte siitä, että sitä pitäisi korottaa. Komissio on myös ehdottanut korotusta. Korotus saatiin, mutta se ei ollut kuitenkaan niin korkea kuin me olisimme toivoneet. Ja tämä kokonaiskorotushan tulee tavallaan tästä budjetin uudesta osasta, nimittäin ilmastopolitiikka-osiosta. Miten pitkälti teidän analyysienne pohjalta, tehän puhuitte ympäristöpolitiikasta ja hallinnon käytänteistä, arvioitte niitä tässä mukana. Miten pitkälti teidän mielestänne tämän pohjalta voidaan ottaa oppia ilmastopolitiikalle näissä uusissa ohjelmissa? Ennen kaikkea kun te puhutte siitä, että nämä projektit eivät olleet eh, kohdennettuja tarpeeksi hyvällä tavalla. Millä tavalla nämä uudet rahoitusvälineet sitten, joita on ehdotettu ympäristöpolitiikan sektorilla, millä tavalla ne vaikuttavat? Millä tavalla pitäisi toimia niin, että tilintarkastustuomioistuimen vaatimukset tulisivat huomioiduksi? Onko teillä tähän nyt jo jonkinnäköisiä ehdotuksia, ajatuksia? Koska ne voitaisiin sitten välittää komissiolle ja toimeenpanevalle virastolle niin, että kahden tai kolmen vuoden kuluttua saamme jälleen samaa kritiikkiä. Sitähän me emme toki halua, vaan me haluaisimme, että asiat täytäntöön pannaan oikealla ja kunnollisella tavalla. Sitten minulla olisi kysymys teidän valvontatiimillenne. Te puhuitte useita kertoja tästä valvonta-monitorointitiimistä kuka se on? Mikä se on? Onko se komissio? Kuuluisiko siihen äh, jäsenvaltioiden viranomaisia vai? Eli siis mikä ja kuka tämä valvonta monitorointitiimi on? Minä olen ympäristövaliokunnan jäsen ja Life esittelijä ympäristövaliokunnassa, mutta minä olen myös äh, talousvaliokunnan äh, jäsen mitä suurimmissa määrin. Ja aina kun minä kuulen, että joku esittää uusia rahavaatimuksia, äh, ihan oikeutettujakin, ei kaikki ole ollenkaan turhaa, mutta ne ihmiset, jotka kuuluvat sitten tähän tiimiin, niin heillä täytyy olla jonkinnäköinen liittymäkohta johonkin. Eli onko tämä sitten komissio vai hoidetaanko tämä asia jäsenvaltioissa ja tämä toimisi jonkinnäköisen raportoinnin pohjalta. Millä tavalla te olette ajatelleet, millä tavalla tämä monitorointi tehdään? No, jätän tämän nyt tähän. Me olemme tai meitä on täällä nyt varmasti paljon kollegoita, jotka haluavat esittää kysymyksiä. Tai no, ei, ei täällä paljon kollegoita ole, mutta kaikkein tärkeimmät ovat toki paikalla. Niin, ei tässä ole kysymys määrästä, vaan laadusta, eikö vain? Seuraavaksi kollega Gerbrandi, olkaa hyvä. Yes, Jutta, thank you. It's, it's, it's like the life... Kiitos, Jutta. Tämä on niin kuin life-ohjelma itsessään, ei se määrä, vaan laatu. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa sitä, että puhumme tässä yhdestä kaikkein menestyksellisimmistä eurooppalaisista rahoitusohjelmista. Ja kuitenkin näemme, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus on varsin kielteinen. Mitäs tästä voimme oppia? Ensinnäkin tämän kertomus pitäisi antaa kaikille Euroopan asioiden opiskelijoille tutustuttavaksi ja kaikille, jotka opiskelevat Euroopan oikeutta, mutta myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille. Tämä pitäisi antaa pakollisena luet, lukemisena. Haluaisin kysyä, esittelittekö tämän myös ympäristöneuvostolle? Se olisi erittäin hyödyllistä, eikä ainoastaan ympäristöneuvostolle, vaan myös ECOFIN-neuvostolle, jossa valtiovarainministerit istuvat. Koska tämä on klassinen esimerkki siitä, mikä menee pieleen EU-ssa. Tämä rajoittuu yhteen asian. Jäsenvaltioita kiinnostaa yksi ainoa asia, kun puhutaan EUn budjetista – nimittäin sitä, miten saamme mahdollisimman paljon rahaa omaa, omaan maahamme. Jäsenvaltioita ei heilauta se, minkä laatuisia ohjelmat ovat, kuinka varoja käytetään. Kiinnostaa ainoastaan se, missä varat käytetään, kunhan ne ovat omassa maassa. Kun nyt luen näitä tilintarkastustuomioistuimen kritiikkejä, niin tässähän lähes sataprosenttisesti tuomitaan nuo neuvoston kantajia, joka oli meidän trilogissa Life-ohjelman osalta. Korostitte, että kyseessä on varsin vaatimaton budjetti. Olemme täysin yhtä mieltä tästä, me istelimme sen puolesta, että saisimme lisää rahaa, mutta neuvosto ei halunnut sitä antaa. Sanoitte, että tavoitteita oli liikaa. Se oli juuri se, mitä me pyrimme saamaan läpi myös, mutta jäsenvaltiot, neuvosto haluaa mahdollisimman paljon tavoitteita, koska niin jäsenvaltiot voivat sitten aina löytää jonkun tavan käyttää rahaa vielä lisää omassa maassaan. Kritisoitte myös aika raskaasti näitä kansallisia allokointeja. Tämähän oli suurin taistelu, jota, jota kävimme neuvoston kanssa. Tämä koko ajatus kansallisista määrärahoista tällaista LIFE-ohjelman kantaisessa välineessä on aivan naurettavaa. Minusta me olimme oikein menestyksellisiä ja saavutimme tällaisen pikkuhiljaa vähentämisen facing out-vaiheen näissä kansallisissa allokaatioissa. Sellaista ei olisi pitänyt kyllä alun perin ollenkaan. Tämä olisi minun pääviestini tässä. Kuinka tämä viesti saataisiin nyt menemään jäsenvaltioille asti, koska siellä nämä vakavat ongelmat ovat. Puhutte paljon komissiosta kertomuksessanne minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi fokusoida paljon enemmän neuvostoon ja jäsenvaltioihin. Ja viimeiseksi haluaisin tukea Jutta Haugia tässä, nimittäin että tämä kertomus koskee kautta 2005-2010, muistaakseni 2011 aloitimme tässä talossa Life-ohjelman minusta olisi ollut hyvin arvokasta, jos olisimme saaneet tämän kertomuksen ennen kuin aloitimme sen työstämisen täällä, koska kaikki ne argumentit, joita te käytätte tässä kertomuksessa, ovat niitä argumentteja, joita me käytimme trilogissa neuvoston ja komission kanssa. Eikä kyseessä ole ainoastaan tämä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomus. Olen nähnyt viime kuukausina muitakin kertomuksia, jotka koskivat aikaisempia rahoituskausia ja meillä olisi ollut hyvin hyödyllistä parlamentissa saada näitä tietoja käyttämään, kun taistelimme neuvoston kanssa. Yksi lisäkysymys vielä tästä ajoituksesta. Pelkäänpä, että kun ajatellaan tätä seuraavaa raho- monivuotista rahoituskehystä, MFF, se on nyt seitsemäksi vuodeksi löyty lukkoon ja puolessa välissä vuonna 2016 meillä on puolivälin arviointi. Olisiko jokin tapa, jolla voisitte ryhtyä arvioimaan tätä käynnissä olevaa ohjelmakautta ajoissa niin, että voisimme hyödyntää ensimmäisiä tuloksia jo tuolloin vuonna 2016, kun on puolivälin arviointi. Ehkä voitaisiin tällaisia nopeita katsauksia saada, jota voisimme jo hyödyntää vuonna 2016 ei ainoastaan koskien LIFE-välinettä, vaan muitakin välineitä. Tämä olisi todella, todella hyödyllistä, jos tilintarkastustuomioistuin haluaisi näin toimia nykyisten MFFn puitteissa. Kiitos ja sitten puheenvuoro Euroopan komissiolle, olkaa hyvä. Good morning. I have a few other colleagues. Kiitos. Minulla on täällä muitakin eh, kollegoita, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Polien. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Kintse hänen läsnäolostaan täällä ja hänen alustustaan, kun hän esitteli näitä tuloksia LIFE-ohjelmasta. Kollegat muistuttivat, että se on tärkeä väline, kun täytäntöön pannaan Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaa. Mutta valitettavasti se on vain pisaran meressä Euroopan unionin budjetista. Mutta kun ajatellaan, kuinka paljon työtä tämä parlamentti on tehnyt ja esittelijämme erityisesti, niin tästä esittelijä olisi halunnut suuremmankin budjetin kuin saimme. Ja nyt saimme onneksi vähän lisäystä, joten tämä pisara hieman suureni. Erityisesti kun ajatellaan luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjumista, siinä saatiin lisävaroja. Sitten tästä ohjelmasta kollegat muistuttivatkin tästä, että sillä pyritään va- se, se, se vahvistaa vakaumustani siitä, että olisi vielä parannettava ohjelman tehokkuutta. Te ehdotatte monia tapoja. On harmillista, että emme saaneet näitä päätelmiä ennen kuin keskustelimme uudesta Life-ohjelmasta. Mutta varmaankin voi vielä seuraavalla kaudella olla mahdollista tarkastaa tätä uutta ohjelmaa. Ehdotuksestaan, ehdotuksestanne, jotka koskevat parannuksia panin merkille rahoituksen paremman kohdentamisen ja sen, että varmistetaan, että ohjelmat ovat mitattavissa olevia ja näkyviä, jotta näitä jotta näitä hankkeita voidaan levittää laajemmallekin. On, haluaisin esittää huomiota komissiolle kahdesta asiasta. Ensinnäkin se, tämä koskee sitä, että haluaako komissio rahoittaa biodiversiteettikompensaatio kysymyksiä Euroopan unionin budjettista. Nämähän ovat yleensä aika ohimeneviä. Mehän tiedämme, että tuhottu ekojärjestelmä ei voi uudelleen rakentaa. Mutta tästä tulee sitäkin suurempana kysymys, joka koskee rahoitustarpeita, joilla voitaisiin säilyttää luonnon alueita, että saataisiin LIFE-rahoitusta näiden alueiden säilyttämiseen. Tämä vastaa Euroopan unionin tunnettua ympäristöpolitiikkaa, johon liittyy habitat- ja lintudirektiivin täytäntöönpano. Ja samoin oli nämä kompensaatiotoimet herättävät vielä kysymyksen siitä, mikä EUn politiikka vastaisi tällaista budjettivalintaa minun tietääkseni omassa sääntelyssämme ja kompensaatiomekanismeissa ei ole biodiversiteetin menetystä huomioitu. Haluaisin tietää tästä, kuinka rahoitetaan biodiversiteetin menetyksen kompensointi, millaista, millaiselle yhteisön politiikalle se nojautuu ja onko niin, että komissio ja tuomioistuin pitävät tätä budjetin asianmukaisena käyttönä, kun kyseessä on jo muutenkin rajallinen budjetti? Sitten toinen kysymys. Se koskee rahoituksen luonnetta. Koskee LIFE-ohjelmaa ilmaston toimien osalta muistuttitte siitä, että Life on onnistunut, koska se on pystynyt rahoittamaan aika vaatimaton kokoisia hankkeita, joilla on konkreettiset näkyvät vaikutukset ympäristöön. Meillä nyt kuitenkin sanotaan, että ilmastopääosasto haluaa käyttää 80 miljoonaa euroa rahoitusvälineisiin yksityiseltä sektorilta. Haluaisin esittää kysymyksen, pitääkö tämä tieto paikkansa? Kuinka komissio oikeuttaa, että sen, että käytetään LIFE-ohjelman budjetin tämä osa näin? Ja sitten haluaisin kysyä teiltä, herra Kins, mitä ajattelette, että LIFE-välineen budjettia käytetään näin? Äh, kiitokset ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro edustaja Lubitseva. Благодаря, господин председател. Äh, kiitos ja nyt sitten lopuksi vielä Jan Kinch saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much. <coughs> Thank you very much for... Kiitos äh, kiitos näistä kommenteista ja reaktioista. Aluksi minun pitäisi ehkä sanoakin, että minä olen myös Life-ohjelman suuri kannattaja ja olen todella tyytyväinen siitä, että sain olla se tilintarkastustuomion jäsen, joka sai mm, ehdottaa näitä parannuksia. Ensinnäkin edustaja Haukille, mitä tulee tämän mietinnön tai lausunnon aikataulun tai aikaa, niin ehkä olisi parempi, jos meillä olisi aina tuplasti työntekijöitä ohjelman loppuvaiheessa ja sitten kaksi vuotta oltaisiin lomalla. Koska me voimme yleensä arvioida ohjelmia vasta siinä vaiheessa, kun ohjelma on päätö, päättynyt, vaikkakin tehokkainta ehkä olisi tehdä sitä siinä puolivälissä, mutta me teemme parhaamme kuten Gerbrandikin sanoi, joka on budjettivalvontavaliokunnan jäsen, hän tietää, että me olemme yrittäneet lyhentää tilintarkastustuomioistuimen erityisraporttien ajallista kestoa. Mitä tulee tämän raportin julkistamiseen tammikuun puolivälissä 2014, Tämä on arvokas raportti sen vuoksi, että ei kaikkea, mitä me tässä kirjoitamme, voi siirtää vain tähän asetukseen, koska hyvin monet asiat siitä, mitä me tässä suosittelemme tai mitä johtopäätöksiä olemme tehneet, niin se liittyy näihin toimeenpanosäädöksiin, delegoituihin säädöksiin, monivuotisiin ohjelmiin. Ja nämähän johtavat nimenomaan näihin ehdotuksiin ja näihin operatiivisiin välineisiin. Sen lisäksi tämän raportin alustavat tulokset olivat komissiolla jo käytettävissä 2013 touko-kesäkuussa. Eli monet näistä asioista olivat te tiedossa jo aikaisemmin. Ja sen lisäksi tehän tiedätte, että jo viisi vuotta sitten me julkaisimme erityisraportin, joka liittyy LIFE-ohjelman toiseen komponenttiin, nimittäin LIFE Nature-ohjelmaan, joka ei ole sama kuin LIFE Environment-ohjelma. Mutta osa näistä kysymyksistä, monitoroinnista, toisinnoista ja niin edelleen käsitellään käsiteltiin myös tässä aikaisemmassa raportissa. Integroidut projektit ovat äh, uusi asia ja meidän mielestämme tämä on hyvin rohkaiseva asia ja me pidämme sitä tervetulleena. Vasta lopuksi me näemme, kuinka se toimii, mutta meidän nähdäksemme tämä on hyvä väline saada aikaan synergiaa Life ohjelman eri äh, kansallisten toimien kanssa, esimerkiksi sillä tavalla, miten kansalliset viranomaiset käyttävät kansallisia tai EUn varoja. Ja tämä integroitu projektiajatus äh, on hyvä, koska siinä on alueelliset, kansalliset ja jopa monikansalliset raportit mukana. Eli tällä tavalla viemme tätä eteenpäin ja tästähän Lifeissa on kysymys. Mitä tulee sitten näihin kansallisiin allokointeihin, mehän olemme kaikki samassa veneessä. Parlamentti komissio eikä äh, tilintarkastustuomioistuin näitä halunnut. Mutta tässä uudessa äh, asetuksessa äh, ensimmäisellä ohjelmakaudella tulee olemaan vielä näitä kansallisia allokointeja. Mutta tämä on kyllä hoidettavissa, jos otamme huomioon nämä asetuksen muut artiklat. Jos luen ne nyt tarkkaan, niin nämä allokoinnit eivät ole jäsenvaltiolle oikeus. Niillä ei ole oikeus saada näitä rahoja, mikäli ne eivät kykene tuottamaan hyviä, laadukkaita projekteja. Älkää unohtako, että nämä ovat suoraan ohjattuja ja valvottuja kuluja, ja siinä komission tulee olla kovana. Ja mikäli jäsenvaltio ei kykene toteuttamaan sellaisia projekteja, jotka kykenisivät kilpailemaan toisten jäsenvaltioiden parempien projektien kanssa, niin silloin äh, tällaisia kansallisia allokointeja ei tule. Minun nähdäkseni silloin nämä rahat voidaan budjetoida uudelleen niiden jäsenvaltioiden hyväksi, jotka ovat toteuttaneet parempia projekteja. Sitten on myös täydentäviä toimenpiteitä, joita löytyy tästä asetuksesta, esimerkiksi kapasiteetin parantamista niille jäsenvaltioille, jotka sitä tarvitsevat, joilla saattaa olla ongelmia. Minun mielestäni tämä on tällaista hyvää tukea, josta kukaan ei voi sanoa, että meidät hylättiin, me emme voi kilpailla muiden jäsenvaltioiden kanssa. Eli siis eh, vaikkakin tässä nyt oli kompromissi, eh, neuvoston ja parlamentin näkemysten välillä, niin uskon, että tällä kyetään hyvällä tavalla toimimaan ja saadaan tarpeeksi hyvää kokemusta tästä monivuotisesta työohjelmasta ja sitä kautta voidaan parantaa sitten tätä toista ohjelmakautta ja silloinhan ei enää ole näitä kansallisia allokointeja. Toisinnot, no tämä oli meille tärkeä asia. Moni teistä on maininnut, että on ihan totta, että tässä on kysymys vain pisarasta valtameressä, mutta yleislogiikka, eikä ainoastaan se, miten me tämän ymmärrämme, on se, että sekä aikaisemmassa että nykyisessä asetuksessa näiden on tarkoitus toimia tavallaan tällaisena katalysaattorina ympäristön politiikan muutoksille. Minun mielestäni tai meidän näkemyksemme on se, että edellinen ohjelmakausi perustui hyvin pitkälti alhaalta ylös lähestymistavalle eikä ylhäältä alas lähestymistavalle. Eli tässä asetettiin tietyt avainpolitiikan alueet ja että on kriittinen määrä hyviä projekteja, jotka, voivat, jotka ovat niin hyviä, että ne voidaan tavallaan toisintaa toisissa maissa. Minä henkilökohtaisesti kävin tämän tarkastuksen aikana muutamassa jäsenvaltiossa, enkä minä siellä nähnyt kyllä, miten nämä projektit voisivat toimia katalysaattorina jollekin laajemmalle muutokselle sen kyseisen jäsenmaan ympäristöpolitiikassa, koska nämä projektit olivat äh, lähinnä hyvin eristäytyneitä omia projektejaan. Toki täyttivät edellytykset, mutta minusta kuitenkaan ne eivät olleet äh, mitenkään erityisen mielenkiintoisia, eivätkä ne nyt oikein onnistuneetkaan. Se, että kahdeksan projektia 23 mahdollisesti toteutetaan uudestaan, ei ole hyvä. Me emme ole samaa mieltä komission kanssa, joka sanoo, että innovatiivisissa projekteissa tämä luku ei ole niin korkea. No, kyllä me voimme odottaa, että 100 prosenttia näistä projekteista, joita LIFE rahoittaa, uudistettaisiin. No, se on ehkäpä liian paljon, mutta näin vähän ei ollut kyllä, tämä kahdeksan ei ole riittävää sitten kysymykset budjetista. Tässä raportissa, se on ihan totta ja tämä oli meidän ensimmäinen suosituksemmekin, liittyy tähän epätasapainoon liittyen kohtuullisen pieneen budjettiin ja kohtuullisen korkeisiin odotuksiin me vältämme aina näitä keskusteluita siitä, kuinka suuri budjetin pitäisi olla sille tai tälle yksittäiselle toimelle, koska tässä on useita budjettiviranomaisia tästä päättämässä. Mutta me haluamme katsoa näitä laajoja tavallaan tavoitteita ja kunnianhimoja. Jos katselemme edellistä LIFE-ohjelmaa, siinä budjetti ei ollut riittävä tähän näihin tavoitteisiin. Ja jos ajatellaan tätä allokointijärjestelmää, yhden maan tarjouskilpailut ja, ja, ja tavallaan rahoitetaan vain yhtä projektia yhdessä maassa, niin missä on kaikki kilpailu? Eli ei. Mutta me emme nyt lähde kuitenkaan keskustelemaan budjettiviranomaisten kanssa siitä, kuinka suuri tämän budjetin pitäisi olla, mutta kuitenkin, niin kuin tsekin kellä sanotaan, niin yhdellä instrumentilla ei saa paljoa musiikkia. Mitä tulee sitten tähän ilmastoallokointiin, siihen en puutu, annan kollegani vastata tähän. Mitä tulee sitten taas tähän monitorointiin, minun tehtäväni ei ole sanoa, kuka tässä monitorointitiimissä olisi mukana. Toisaalta me voimme päättää näistä konkreettisista asioista, joita ei ole monitoroituja, jotka pitäisi ottaa huomioon tämän monitoroinnin aikana. Ja se, että millä tavalla indikaattorit asetetaan kunkin projektin sisällä niin, että se feedback ja, ja selkeät viestit siitä, mitä ei ole saatu aikaan projektissa, saataisiin tavallaan koottua mahdollisimman nopeasti. Kysymys on myös komission velvollisuudesta olla vastuussa parlamentille ja neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Sitten vielä edustaja Gerbrandi kysymys äh, neuvostosta. Me menemme ensi viikolla neuvoston ympäristöministeriön kokoukseen esittelemään tämän raportin ja katsotaan sitten, mikä on tilanne. Äh, Ecofiniin emme ole menossa, mutta äh, voimme tarjota itseämme sinne ja katsotaan, olemmeko sitten tervetulleita sitten mitä tulee näiden raporttien eh, lukumäärään, tästähän me puhuimme myös eh, valvontavaliokunnassa. Tämä on ihan yleinen suuntaus jäsenvaltioissa, ei liittyen ainoastaan tähän ympäristöohjelmaan, vaan myös esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelmaan. Eli laaditaan tällaiset mahdollisimman epämääräiset ja laajat tavoitteet, joita minun mielestäni ei välttämättä edes voi kutsua tavoitteeksi. Ja silloin on, on, on hyvin vaikea arvioida koko projektia. Me olemme kritisoineet tätä monessa yhteydessä, mutta ikävä kyllä neuvosto vastaa aina, että tarvitaan joustoa. Totta, tavallaan kyllä, mutta se ei kuitenkaan voi tapahtua sen kustannuksella, että asetetaan epämääräiset tavoitteet ja näiden tavoitteiden perusteella sitten pitäisi arvioida, oliko projekti tehokas vai ei. Meidän itsemme pitää asettaa ne tavoitteet, joita meidän mielestämme ohjelman pitäisi täyttää ja mitä puutteita sitten jäsenvaltioilla onkaan tässä projektien saavuttamisessa. Me usein sanomme, että komissiolla on oikeus olla samaa mieltä tai eri mieltä liittyen asiakirjoihin projektien johdossa, mutta siis komission pitäisi tässä olla tiukempi mitä sitten tulee seuraavaan tarkastukseen? Tilintarkastustuomioistuimessa on sellainen käytäntö, että jokaista tilintarkastustuomioistuimen raporttia seurataan niin, että tehdään jatkotarkastus kahden tai kolmen vuoden kuluttua, niin että me tiedämme, millä tavalla komissio on vastannut niihin huomioihin tai näkemyksiin, joita me tässä raportissa olemme tehneet, ja sitten me raportoimme tästä parlamentille. Me yritämme ajoittaa nämä raportit mahdollisimman soveliaasti niin, että me saisimme tarpeeksi tietoa tästä projektista, jotta ylipäätään olisi mahdollisuus tehdä jonkinnäköinen tarkastus ja sitten sen pohjalta johtopäätöksiä. Edustaja Belierin kysymyksiin haluaisin mieluummin, että komissio vastaa niihin, koska kuten jo sanoin, minä en voi puhua esimerkiksi budjetin tarkistamisesta. Me yleensä pidättäydymme tästä. Ja kyllä, edustaja Lubachova, ihan olisin mielissäni siitä, jos jäsenvaltiot saavat enemmän tietoa tästä. Tässä raportissahan me katamme viisi jäsenvaltiota vain, mutta tässä oli kysymys niistä tapauksista, jotka enimmäkseen ovat käyttäneet LIFE-rahoja. Emme me voi lähteä tässä erittelemään, kuka on luokan paras oppilas tai huonoin oppilas, vaan meillä oli tässä nyt esimerkkejä näistä viidestä jäsenvaltiosta ja nämä ovat esimerkkejä, jotka voivat koskea mitä maata tahansa. Bulgaria ei otettu mukaan nyt tähän tarkistukseen, mutta en minä usko, että sieltä sen kummempaa löytyisi. Ja jos sallitte, niin antaisin nyt puheenvuoron minun kollegalleni näistä allokoinneista. Eh, eh, con lo, por lo que se refiere al... por lo que se refiere... Niin, mitä tulee tähän kulujen kasvuun tiimin osalta, haluaisin sanoa, että valvonta tiimi on jo toiminnassa. Kyseessä on yritysrypäs, joka auttaa komissiota, kun seurataan eh, hankkeiden täytäntöönpanoa. Miet- tässä kertomuksessamme suosittelemme vain sitä, että parannettaisiin tiettyjä käytäntöjä, erityisesti kun arvioidaan toimintoja ja seurataan hyvin tarkkaan sitä, että toteutetaan ne toimet, jotka budjetissa on säädetty. Tästä hieman kriittistä silmää kuitenkin mielestämme puuttuu, kun ajatellaan todellista hankkeiden vaikutusta ja näiden levitystoimien vaikutusta ja niin edelleen. En pyydä, emme siis pyydä lisää kustannusten kasvaa, vaan parempaa toimintaa tältä tiimiltä ilmastoa koskevaan kysymykseen. No tähän kysymykseen komission pitäisi kyllä vastata, mutta tällä, tällä pienellä budjetilla voidaan tehdä tutkimuksia – ja lähinnä koordinoida muita toimia ja kehittää toimintalinjoja, joiden avulla voidaan täytäntöönpanna politiikkaa, mutta ei mitään merkittävää toimintaa voida tehdä, koska budjetti on varsin vaatimaton. Vielen Dank, Jutta Haug. Kiitos ja sitten Jutta Haug. Meine Frage zu den... Minun kysymykseni rahoitusvälineistä ja siitä, miten te arvioitte rahoitusvälineet ilmastopolitiikkaa politiikalle, kuten Belie täällä jo sanoi. Jos meillä nyt aikaisemminkaan ei ole ollut tarpeeksi rahaa, millä tavalla me voimme sitten eh, täytäntöönpana ilmastopolitiikkaa? Onko tämä teidän mielestänne tarpeeksi eh, tavoitteellista? Tehän puhutte tässä teidän raportissanne myös entisestä vanhasta LIFE-ohjelmasta ja siitä, että se ei ollut tarpeeksi tavoitteellinen ja kohdennettu. Mutta kykenemmekö me edes tähän näillä rahoitusvälineillä? Tai mitä pitäisi vielä ottaa mukaan niin, että, että tämä voisi olla menestys? Haluatteko te vastata? Olkaa hyvä. I'm afraid I'm not. Pelkäänpä, etten nyt ole asemassa sanomaan, mitä vaikutuksia tällä rahoitusvälineellä on, mutta en ole varma, viittaako tämä suoraan tähän tavoitteiden kaventamiseen, joka liittyy laivarojen käyttöön. Kertomuksessa totesimme, että aikaisemmassa järjestelmässä oli 12 prioriteettialuetta kautta horisontin, ja niitä voitaisiin rahoittaa kansallisten suuntaantavien kohdennusten mukaisesti, mikä johti laajan kirjon ohjelmia, mikä oli ongelma kilpailua ajatellen. Eikä ollut riittävää onnistuneiden ohjelmien massa tietyllä ohjelma-alueella, joka olisi voinut johtaa politiikan parannuksiin ympäristöpolitiikassa EU-tasolla, joten en ole varma, onko kysymys rahoitusvälineistä kohdentamisen kannalta relevantein kysymys. Kohdentamisen kannalta ohjelmointi ja selkeät tavoitteet, jotka Lifein pitäisi itse tavoittaa. No niin, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaisiko komissio vielä käyttää puheenvuoropyynnön? Olkaa hyvä. Meillä on komission edustaja paikalla. Kiitoksia annan äh, kollegalleni puheenvuoron koskien il- ilmastokysymyksiä ja MFF. Haluaisin kiittää herra Kintse siitä, että tämän kertomuksen avulla todella voidaan antaa komissiota niin, että se voi suunnata tehokkaammin äh, monivuotisia rahoituskehyksiä, mutta tässä on myös muita ehdotuksia ja rahoitusvälineitä koskevia ehdotuksia. Yhden asian haluaisin sanoa. Täällä on tiettyjä hankkeita, joihin tilintarkastustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota, ja kuten täällä sanottiin, ne saivat rahoitusta Life Plusaa edeltävästä ohjelmasta Life 3. Sen oikeusperusta oli paljon epäselvempi kuin Life Plusan, erityisesti mitä tulee näihin indikaattoreihin sekä output-indikaattoreihin että tehokkuusindikaattoreiden osalta ei ole ollenkaan ihmeellistä, että, että tarkastustuomioistuin toi esille sen, että indikaattoreita puuttui niistä hankkeista, jotka saivat rahoitusta Life kolmosesta. Sitten toinen asia, maanmiehen jo nosti esille mahdollisuuden eh, rahoittaa biodiversiteettiä ja, ja korjata sitä koskevaa tilannetta luonto- ja habitat-direktiivi ovat kyllä selkeitä ja LIFE-ohjelmakin tältä osin niin pelkäänpä, että nämä summat, jotka koskisivat biodiversiteetin elvyttämistä ja nämä siihen liittyvät indikaattorit ovat ylimitoitettuja, kun ajatellaan tätä ohjelman kokoa, mutta niin kuin korostin, niin integroidut hankkeet, joihin viittasin, mahdollistavat sen, että saataisiin varoja käyttöön maaseudun kehitykseen ja, ja kohesiorahastosta ja näin voitaisiin ehkä tätä, näitä korjaustoimia tehdä, ainakin eh, mikäli oikeusperusta salli, se on hyvin täsmällinen koskien luontoa ja biodiversiteettiä. Sitten annan puheenvuoron ilmastosta vastaavalle kollegalleni. Thank you very much for the question. Paljon kiitoksia kysymyksestä, joka liittyy rahoitusvälineen käyttöön ilmastoaliohjelmassa, uudessa LIFE-ohjelmassa. Jos haasteita ajattelemme ilmastoalueella, meillä on kolme 2020 tavoitetta, jotka liittyvät kasvihuonepäästöihin, ja olemme oikealla tiellä. Olemme 18 prosenttia tämän 20 prosentin päästötavoitteen alentamisesta. Kaksi. Olemme myöskin oikealla tiellä kakkostavoitteen suhteen, ja kolmas koskee energiatehokkuutta, ja siellä olemme kaukana tavoitteista. Tuon tavoitteen kannalta me tarvitsemme kohdennettuja välineitä, jotta saamme enemmän rahoitusta energiatehokkuudelle. Haluaisimme siis tarttua tähän erityishaasteeseen laifoiman puitteissa. Tällä voimme testata uusia keinoja ratkaista haaste. Energiatehokkuusprojektit ovat luonteenomaisesti sellaisia, että ne tuottavat kustannussäästöjä. Ja silloin lainat ovat parempi keino kuin avustukset. Avustukset ovat kallis keino käyttää julkisia varoja, mitä tulee esimerkiksi Lifein avustuksiin. Oli mikä oli, yksityinen sektori tai rahoituspuoli ei näitä lainoja tarjoa tietojen rakenneongelmien vuoksi. Pankkijärjestelmä ei ole hyvin perillä tästä markkinasegmentistä, joten lainoja ei tule. Ja tulot jotka sitä syntyvät, ovat liian pieniä, jotta tämä olisi elinkelpoinen bisnes. Siksi voimme testata uusia rahoitusjärjestelmiä pankkijärjestelmää hyödyntäen. Me tulemme työskentelemään jäsenvaltioiden pankkien kanssa yhteistyössä, joten nämä pankit voivat myöntää lainoja pienille kotitalouksien tai pienyritysten projekteilla, joilla pyritään parantamaan energiatehokkuutta. Meillä on 80 miljoonaa se ei ole paljon rahaa, mutta voimme testata järjestelmää useammassa jäsenvaltiossa. Pari vuoden kuluttua tiedämme, miten tämä toimii. Ja olemme jo nähneet, että tämä järjestelmä on uusinnettavissa rakennerahastojen puitteissa, joten tämän uuden välineen toisinnettavuus on hyvää. Tässä on eurooppalainen keskitetysti hallinnoitu väline, jota jäsenvaltiot ja alueet voivat sitten käyttää rakennerahastojen kautta. Joten tämä tarjoaa paljon tehokkuuspotentiaalia julkisten varojen käytölle. Tässä myös läheinen kytkös kansalliseen energiatehokkuuspolitiikkaan väline tullaan kytkemään kansallisiin energiatehokkuustoimintasuunnitelmiin, jotka kaikissa jäsenvaltioissa hyväksytään huhtikuuhun mennessä. Eli rahoituskelpoisuuden edellytys on, että on myös kelpoinen näihin kansallisiin ohjelmiin ja jäsenvaltion ohjelma, joka tarjoaa esimerkiksi 5 prosentin tuen energiatehokkuusprojekteille, niin silloin kotitalous ja, tai jäsenva- yritys, joka ottaa vastaan tämän tuen, sen täytyy olla oikeutettu myös tähän 95 prosenttiin lisärahoitukseen, niin miten se onnistuu? Tämä väline voisi olla mahdollisuus siihen. Eli meillä on hyvä mahdollisuus testata uutta välinettä. Toinen väline, jota testaamme, on tämä kansallinen pääomarahoitusväline. Tämä on aito pilottiprojekti, jossa testataan uutta rahoitusta esimerkiksi ilmastonmuutoksen sopeutumisessa. Me tiedämme, että kohtaamme valtavia kustannuksia ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyen ja tiedämme, että julkisen sektorin rahoitus ei riitä tähän haasteeseen vastaamiseksi. Meillä on siis voimakas tarve testata yksityisen sektorin rahoitusmahdollisuuksia. Meillä on ihan aito pilottiprojekti, jolla useammalla tavalla kokeilemme yksityisen sektorin osallistumista tähän rahoitukseen. Siksi me näitä kahta välinettä olemme ehdottaneet osaksi uutta LIFE-ohjelmaa. Vielen Dank, Frau. Kiitokset. Toivoisin, että te olisitte komission jäsenten kollegiossa ja että he kuuntelisivat teitä. Euroopan parlamentti on puhunut kolmen tavoitteen puolesta 2030. Komissio ei kuitenkaan ole määritellyt näitä tavoitteita itse ollenkaan, esimerkiksi liittyen uudistuviin energioihin. Siinä komissio on hyvin epämääräinen, ihan kun he pelkäisivät, joten onneksi tämän komission virkakausi on nyt päättynyt ja me saamme uuden. Ja toivon, että te vaikka olisitte mukana siinä, koska olen sataprosenttisesti samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte. Ja todellakin toivoisin, että komissiossakin kuunneltaisiin enemmän sen omia virkamiehiä. Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Näin ei ole. Kiitokset äh, komissiolle. Ja viekääpä eteenpäin tätä teidän kantaanne vielä. Very much for, again for the invitation. As I said, you know, it's not like... Kiitokset vielä kutsusta. Tämä ei ole viimeinen kerta, jolloin live-ohjelmaa tarkastellaan ja uuden asetuksen haasteitakaan. Meillä on ehdottomasti kiinnostavaa auditoida tätä. Lisäisin jotain, jonka alussa unohdin. Jos uudessa asetuksessa yksi kohta olisi, josta meidän täytyy miettiä, sopivatko delegoidut vai täytäntöönpanosäädökset paremmin. Se on artikla 3, kohta 3, jossa puhutaan suorituskykymittareista. Meistä näiden indikaattoreiden luonehdinta. Sitä pitäisi kehittää edelleen. Me kertomuksessamme kritikoimme äh, suorituskyky indikaattoreiden toimintaa. Niiden pitäisi olla tulos suuntautuneimpia. Mainitsin, että nämä suorituskykyindikaattorit, jotka, joihin liittyy indikaattorit, ohjelmien määrä ja ja sovellettavien interventioiden määrä tai siirtojen määrä pitäisi ottaa huomioon. Nämä indikaattorit ovat, eivät ole niinkään tuloksellisia kuin tuotoksen keskittyviä. Eli mielestämme komission pitäisi hyväksyä delegaatit säädökset niin, että niissä edelleen kehitetään – näitä indikaattoreita, jotta ne soveltuisivat tähän alueeseen paremmin. Muuten, kiitokset puheenjohtaja. Olen kovin iloinen, että valiokuntanne oli kiinnostunut kertomuksestanne ja odotamme vastaista yhteistyötä. Kiitokset, äh, herra Kinst. Tämä oli hyvä keskustelu. Mielenkiinnolla teitä kuultelimme. Toivon mukaan muutkin toimielimet teitä kuuntelivat. No niin, nyt olemme käyneet loppuun esityslistan kohdan numero neljä ja siirrymme kohtaan numero viisi ja Karl Schlüter, jossa... Karl, ole hyvä. Uh, I was wondering... Kiitoksia. Mahtaakohan Horst Schnellhard olla vielä täällä? Joo. Yeah. Um, I uh, read the list of delegated act. Luin tämän luettelon delegoidusta säädöksistä ja näin täällä tämän asian, joka koskee öljyjen merikuljetuksia ja ajattelin, että ei tunnu oikein hyvältä. Jos nyt halutaan kuljettaa öljyä, jota voidaan syödä, siihen sen sitä varten pitää käyttää elintarviketankkia. Sitten komissio teki tämän ehdotuksen, että tämä onkin hankalaa, siitä tulee ongelmia. Se on kallista. Tehdäänpäs niin kuin tämä bisnesjärjestö on tehnyt omien toimintalinjojensa kanssa niin, että jos on vähemmän harmillisia aineita käytetty, niin voidaan käyttää sitä. Ja pyydettiin, että EFSA analysoi tämän, ja EFSA sanoi, että kyllähän se käy, jos säiliöt vain puhdistetaan. Jos nyt sitten katsotaan näitä aineita tai joitakin niistä, teollisuuden omatkin standardit ovat korkeampia kuin mitä komissio nyt ehdottaa, esimerkiksi koskien valkoista mineraaliöljyä. Teollisuus itse sanoi, että sen pitäisi olla syötäväksi kelpaavaa, mutta komissio ei tee tällaista edellytystä, mikä on aika outoa. Jos nämä ovat edes hiukan saastuttavia aineita, niin niillä eh, saattaa olla hyvinkin paljonkin syöpää aiheuttavia aineitakin, esimerkiksi MR1-aineita mukana – jos meillä ei, ei ole takeita säiliöiden pesusta. No, jo, minkälaisia taas takeet voisivat olla? Etsin niitä enkä oikein löytänyt. Ja koko perusta EFSAn hyväksymiselle on se, että säiliöt on puhdistettu kunnolla. Minä en ole kylläkään nähnyt mitään. Ehkä se meni minulta ohi, mutta en ole nähnyt mitään komission taholta, mitään vaatimuksia, jotka koskisivat toimijoita jo niin, että ne varmistaisivat säiliöiden puhdistamisen, esimerkiksi jos, jos Indonesiassa tai Brasiliassa tyhjennetään nämä säilöt, mistä me tiedämme, onko ne säilöt sen jälkeen puhdistettu? Ja kuitenkin se olisi hyvin tärkeää, jotta voitaisiin no, täyttää vaatimukset. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä MTBE, siis butyylieetteriä, joka on saastuttava, saastuttava aine, Siinä on lyijyäkin ja se on erittäin, hyvin, erittäin pahalta vaan vaikka sitä olisi hyvin pieniä pitoisuuksia mukana elintarvikkeessa. Tiedetään, että kyseessä on tunnettu ympäristöhaitta-aine. Ja nyt ihmettelen, millaisia takeita meillä on, että jos me käytämme aluksia ja, ja säiliöitä puhdistetaan, niin käykö sitten niin, että nämä aineet joutuvat puhdistettaessa mereen Indonesiassa tai muualla? Millä tavalla, missä ovat toimet, joilla ympäristöä suojellaan? Sitten täällä on muutama muukin aine, jotka ovat mielestäni aika ihmeellisiä. Enkä näe takeita sille, että EFSAn vaatimus säiliöiden puhdistamisesta tullaan täyttämään. Tämän lisäksi olen sitä mieltä, että suurin osa eurooppalaisista tulee ajattelemaan, että hetkinen, vaikka nämä äänet eivät olekaan vaarallisia, niin onpa aika ihmeellistä, että minun oliiviöljy öljy niin laitetaan samaan säiliöön, jossa juuri hetki sitten oli rikkihappoa. Joten haluaisin, että komissio selittäisi minulle, että minä varmaankin ymmärsin aivan kaiken väärin, ja täällä on aivan kunnolliset menetelmät, joilla varmistetaan säiliöiden puhtaus. Mikäli näin ei ole, niin pidän kiinni vaatimuksestani hylätä, vaatimuksestani hylätä tämä ehdotus. Hyvä. Nyt annan sitten puheenvuoron komissiolle. Herra Pule, olkaa hyvä. Ketäs puheenjohtaja. Tämä asetusehdotus sopeuttaa aikaisempaa asetusta, joka on jo olemassa jo vuonna 1996. Me päivitämme säännöllisin välein tätä myrkyllisten aineiden listaa, joita aluksilla voi olla ennen kuin kuljetetaan öljyä ihmiskäyttöön käyttöön. Meillä on viisi näkökohtaa, joilla puolustamme tätä ehdotusta. Ensinnäkin 18 vuoden ajan, kun tämä lainsäädäntö on ollut voimassa, yhteisön lainsäädäntö on toiminut mallina kolmaisille maille, erityisesti kehittyville maille, sillä niillä itsellään ei ole asianmukaista lainsäädäntöä tai tieteellistä kokemusta ja lainsäädännön laatimiseksi. Me työskentelemme paljon kodeksin puitteissa, jotta meillä olisi hyväksyttävien kemiallisten yhdisteiden lista. Nämä on tärkeää työtä. Me haluamme rajoittaa kemiallisten yhdisteiden luettelua välttääksemme sitä, että vaarallisia kemiallisia yhdisteitä kuljettaisiin. Toinen kohta on totta kai taloudellinen ja rahoituksellinen nämä alukset, jotka kuljettavat öljyä EU-ssa, eivät voi tyhjinä lähteä liikkeelle. Alus ei merillä teknisesti voi kulkea, se on teknisesti mahdotonta. Joten lähteessään sillä täytyy olla ballastia, että se pysyy vakaana. Ja se tyhjinä lähteisi rahoitusarviot ovat asettaneet nämä, nämä rasvat, joita eri käytössä käytetään niin, joko rehuna tai ihmisten kulutettavana, niiden kustannukset voisivat nousta 6 prosentilla. Kolmanneksi ympäristön suojelu. Nämä alukset eivät voi tyhjinä lähteä. Sillä tuotteita sisässä ne käyttävät merenvettä ballastina ja meriveden ongelma, Tätä saattaa kuljettaa aluksesta satamasta toiseen, tot, saattaa tuottaa ympäristöongelmia, koska tätä merivettä pumpatessa saatetaan kuljettaa myrkyllistä fytoplanktonia. Sillä tavalla me olemme saaneet Euroopan myrkyllistä fytoplanktonia, joka aiheuttaa esimerkiksi halvannutta toksiinia esimerkiksi ostereissa tai simpukoissa tätä planktonia ei ollut EUn vesillä. Se tuli pilssivetenä. Ja yhtään myrkytystapausta. Joko myrkytyksenä, hajuna tai öljyn laadun heikentymisenä ei ole raportoitu kansalliselle viranomaiselle tai komissiolle niin 18 vuotena, kun lainsäädäntö on ollut voimassa, eli vuodesta 1996 lähtien. Voi vaikuttaa yllättävältä, että rikki happoa kuljetaan yhtenä päivänä, tankit tyhjennetään, putsataan ja sitten kuljetaan öljyä. On se vähän yllättävää. Mutta tästä syystä me olemme EPSalta äskettäin pyytäneet uudelleen arviointia noin sadasta aineesta, jotka tällä listalla on ollut. Noin 18 vuotta EFSA arvioi. Ja olemme nyt viidessä kohdassa kaikki yhdisteet. Hylkäsimme viisi. Me poistimme tältä kuuluisalta listalta, joka on tässä kuuluisassa liitteessä. EFSA on arvioinut kolme ääntä, jotka herra Schlöter mainitsee ehdotuksessaan. ehdotuksessa EFSA on antanut näitä sen kannan kuuluisa MTBO, metyliterteri, butylietteri, ja pahoinvointia aiheuttava tuoksua. EFSAn tieteellinen komitea, tai tieteellinen komitea arvioi sen EFSA, hän ei ollut 96, ja sitten EFSA 2003 on arvioinut, eli tämä on kolme kertaa tieteellisesti arvioitu, ja se on osoittanut, että tämä aine, jos alusten tankit putsataan, ei aiheuta riskiä. Ää, valkoiset kivennäisöljyt, totta kai elintarvikekäyttö käyttöön tarkoitettua mineraaliöljyä voidaan kuljettaa tankeissa ilman, että se kuuluu tähän poikkeuslupaan, koska tämä poikkeama liittyy sellaisena, se ei välittömästi käytetä elintarvikkeena. Eli niin olemme tehneet ehdotuksen tällaiseksi liitteeksi, joka, kuten mainitsin, poistaa viisi jännettä, jotka ovat aikaisemmalla listalla – Ehdotamme siis tätä listaa tieteellistä, robust, tie, robustin tieteellisen näytön pohjalta. Ja lopuksi kuuluisaa laivojen, tankkien, ruumiinpesuennen mineraaliöljyn kuljetusta. Tämä tapahtuu kolmansissa maissa, jossa aluksista kemikaalit poistetaan ja joissa öljyä niihin siirrytään. Valitettavasti meillä ei ole oikeudellisia mahdollisuuksia velvoittaa kolmansia maita, joista öljyä tulee, velvoittaa niitä oikeudellisesti. Mutta säädöksessä onkin sen vuoksi säännöksiä kapteenille, joka on vastuussa tavarasta. Hänen täytyy antaa kirjallinen vakuutus eurooppalaisessa satamassa, jonne laiva rantautuu ja jossa on elintärkeä tai hygienitarkastajia. Kapteeni täytyy antaa siis vakuutus, että ää, puhdistus on tehty kansainvälisten sääntöjen mukaiseksi. Tästä on kansainvälisiä suosituksia. Ja erityisesti, että alus ei ole pessyt kuljetustilojaan merellä ulapalla ja sitten tyhjentänyt vettä mereen. Eli tämä täytyy tehdä satamassa maissa, jotta merta ja satama ei saastuteta kolmessa maissa, joissa lastaus tapahtuu. Tässä yhteenvetona tieteelliset ja oikeudelliset syyt, jotka ovat johtaneet tähän asetusehdotukseen. Paljon kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Chris Davis. Very briefly. Ihan nopeasti on tiettyjä riskejä mutta komissio sanoi, että ei ole riskejä ja että on tehty kunnollista tieteellistä arviointia tämän ehdotuksen pohjaksi. Mutta minä kysynkin tässä Schlüteriltä, joka on tehnyt tämän mielenkiintoisen ehdotuksen. Voiko hän kumota sen, mitä komissio sanoi? Koska tällä hetkellä minusta tuntuu, että komissio on vakuuttanut minut ennemminkin kuin sinä. Well, for... I agree with the committee. Joidenkin aineiden osalta olen yhtä mieltä komission kanssa, ne eivät ole riskejä, koska täällä on aineita, jotka, jotka ovat sellaisia, että vaikka ne säiliöitä ei kokonaan kunnolla puhdistetakaan, niin niistä ei olisi haittaa, vaan ne vaan vaikuttavat öljyn pintaan esimerkiksi tietyn tyyppinen ka, ka, kaasu, vaan se ei itse asiassa sitten har- tekisi vahinkoa rahdille, mutta esimerkiksi MTBE voidaan havaita hajusta, vaikka sitä olisi vain 15 mik- mikrogramaa litrassa. Ja jos nyt luetaan näitä EFSAn kertomuksia, EFSA aloittaa, että säiliöt on kunnolla puhdistettu ja niin kuin komissio toi esille, meillä ei ole mitään oikeusperustaa, jolla voisimme tämän varmistaa vieressä maissa, joten peru, tämä perustuu olettamukselle asiasta, josta meillä ei ole takeita, että niin tulee tapahtumaan. Seuraava kohta on Hongkongin yleissopimus. Siinä osoitetaan, että on, aivan mahdot- on melkein mahdotonta säännellä tätä kansainvälistä merenkulkua 15, mm, minuuttia, 15 vuotta on, on yritetty tätä asiaa hoitaa eikä, eikä kontrollia ole. Nyt komissio sanoo, mutta ei hätää, tämähän on aivan turvallista, koska kyllähän aina säilyöt puhdistetaan, missä sitten ikinä ollaankaan maailmassa. No, nyt on kysymys siitä, että uskotaanko tuota vai eikö. Jos on, se on totta, että säilyöt puhdistetaan, niin sitten olen yhtä mieltä, että tämä on turvallista. Enkä vastusta. Epäilykseni vaan koskee sitä, että kuinka hyvin tämä voidaan täytäntöön panna ja kuinka hyvin kuluttajat uskovat tätä olen yhtä mieltä neuvoston kanssa siitä, että tai siis olen yhtä mieltä siitä, että jos säiliö on puhdas, niin se on turvallinen. Tästä olen yhtä mieltä. Mutta meillä ei ole mitään laillisia välineitä tarkistaa, että näin todella on. Eikä hallinnollisia mahdollisuuksia varmistaa, että näin on tehty. Ja tästä on erimielisyys. Ei niinkään siitä, mihin, mitä pyritään tekemään, vaan riski sille, että ei tapahdu niin kuin on sovittu, on liian korkea. Vieläkin pohdin sitä, miksi komissio, aivan niin kuin teollisuuden omissakin ohjeissa pyydetään, kun tämähän on suurin piirtein kopio teollisuuden listasta, niin, niin miksi kuitenkin on niin, että komissio, komissio ei kopioinut myös tätä teollisuuden vaatimusta, jonka mukaan valkoisen mineraaliöljyn pitää olla syötäväksi kelpaavaa ja hyvin alhaisetkin pitoisuudet voivat olla sitten harmillisia hän voi tieteellisesti tätä perustella. Joko uskomme, että järjestelmä toimii hyvin, tai sitten emme usko. Valkoisen mineraaliöljyn osalta minusta muutos olisi tehtävä. Kiitos, Kaslyter. Äh, Ehkäpä komissio voisi kertoa myös, minkälaisista mittasuhteista täällä puhutaan, minkälaisista määristä on kysymys, minkälaisia määriä täällä laivataan sinne sun tänne. Monsieur le Président. Puheenjohtaja, en ehkä oikein pysty vastaamaan tähän kysymykseen, mutta laiva, laivalla kuljetetut määrät voivat olla se 50 100 000 litraa. Siis 100 000 litraa, ei enemmänkin. Ei, ei, siis 100 000 kuutiometriä eli 100 000 tonniakin. Eli aikamoisia määriä käytetään ne joko eläinten ruokintaan, lähinnä eläinten ruokintaan, kun kyseessä ovat esimerkiksi sijat, kanat ja lypsylehmät ja sitten ihmisten elintarvikkeeksi, mutta jos nyt voisin vastata herra Schlüterille, emme aliarvioi riskiä mutta minimisoimme sen ensinnäkin niin, että meillä on tällainen luetteloaineista. Siinä on kaikki, eh, eh, luettelossa ei ole kaikki kemikaalit ja Tässä on noin satakunta ainetta. Se on pieni luettelo verrattuna kaikkiin kemikaaleihin, joita meriteitse kuljetetaan. Sitten tämä tankkien puhdistusongelma. kapteenin on annettava kirjallinen todistus asiasta. Emme mitenkään halua arvioida kolmansien maiden viranomaisten toimintakykyä, mutta kansainvälinen sääntö on se, että laivan kapteeni on vastuussa sen kuljettamasta rahdista. Ja meistä on parempi, että, että meillä on tällainen kirjallinen velvoite jonka tulliviranomaiset ja terveydenalan äh, äh, viranomaiset tarkastavat satamiseen ja rahti saapuu, josta se lähtee teollisuus, joka ostaa näitä öljyjä, jotka on tarkoitettu ihmisten käyttöön tai eläinten äh, ravinnoksi, niin kyllähän näitä yrityksiä kiinnostaa se, että niillä on käytössään öljyä, jossa ei ole aineita, joista saattaisi tulla vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle. MTBE, kuten Slyter sanoi, on aine, josta tulee pahaa hajua, eli se on helppo havaita. Jos säiliöitä ei ole puhdistettu ja siellä on vielä jäämiä merkittävässä määrin, siis yli 100 milligrammaa kiloa kohti, niin siinä tapauksessa haju heti paljastaa huonon pesun. Ja näin ollen rahdista kieltäydytään. 18 vuotta Tämä lainsäädäntö on ollut olemassa ja se, koko tämän ajan aikana mitään, mitään ongelmia ei ole jäsenvaltiolta kuulunut tai meille myöskään teollisuuden taholta kuulunut. Okei, okay, vielen Okei, okay, Carl. Well, you continue to... Niin, sinä välttelit yhä vielä minun ö, kysymyksiäni ja näistä ö, öljyistä, elintarvikeöljyistä. Muistatteko te Riikan ja tämän Eerikan katastrofin. Muistatteko te? Me yritimme saada kapteenin vastuulliseksi Erikan onnettomuudesta, mutta itse asiassa kysymyksessä oli 50 eri yritystä, jotka olivat tässä mukana ja kukaan ei kantanut vastuuta ja kaikki syyttelivät vain toisiaan. Eli Yksi yritys omisti lastin, toinen oli sen allekirjoittanut, yksi oli maksanut, yksi oli vakuuttanut ja yksi vastasi päällystöstä ja yksi kolmasosa kapteenista ja sitten oli tällainen holding yritys, joka omisti jotain ja sitä ja tätä. Eli siis oli todella vaikea määritellä kuka on vastuussa. Ja toisekseen, miksi te sanotte, että pitäisi, että kuljetettaisiin suolavettä? No sehän nyt on ihan älytöntä. Jos tulee Göteborgiin, niin totta kai tai silloin siihen pantaisiin juomavettä, kunnollista puhdasta juomavettä niihin maihin, joissa taas vettä ei ole. Joten siis minun mielestäni tämä minun ehdotukseni johtaisi lisätyöpaikkoihin eikä typerää suolan veden kuljettamiseen. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? Herr Poulet. Effectivement, Monsieur le Président. Näin on puheenjohtaja, unohdin vastata Schlöterille liittyen elintarvikeöljyihin. Ei tarvita mitään poikkeusta näiden elintarvikeöljyjen tai elintarviketasoisen mineraaliöljyn kuljettamiseen. Ne ovat elintarvikkeita, ei niitä tarvitse olla poikkeuksien. Liitteen poikkeukset koskevat aineita, joita ei ravintona käytetään Eli semmoisesta muusta mineraaliöljystä, valkoista mineraaliöljystä, jota ei käytetä rehuna tai ihmiskäyttöön. EFSA on meille antanut tiedon, että nämä valkoiset kivennäisöljyt jostakin pestään. Ja tässähän on tarkistettavaa. Mutta jos alukset pestään, ei käyttää tarkoitut valkoiset kivennäisöljyt voidaan kuljettaa ennen pesua. Ja sitten sen jälkeen voidaan kuljettaa elintarviketaasoista mineraaliöljyä. Erikka tapauksessa tietysti kuljetettiin öljyä. Se on ihan eri juttu. Eikä siinä ollut onnettomuutta. Nyt ei ole kysymys onnettomuudesta, vaan kysymys on kapteeni tuottamaan dokumentaation ja vakuutusten oikeudellisuuden tarkastamisesta. Se voidaan uskota olla uskomatta, voi olla aito todistus tai vääräntötodistus, todistus, jos viranomaisilta, sataman viranomaisilta lähtömaista pyydetään sertifiointeja alussa hyvin pesty tai e- huonosti pesty. Kaikissa tapauksissa voidaan pestä epäillä todistuksen oikeudellisuutta, mutta kansainvälisen käytännön kannalta se, että kapteeni antaa todistuksen tankien pesusta ja öljyn kuljetusta, toimii ää, suhteellisen hyvänä takuna. Tässä vastauksena Schüterille. Kiitos. Näin olemme sitten käsitelleet tämän asian. 19. maaliskuuta äänestämme ympäristövaliokunnassa ja sitten katsotaan, kuinka tässä äänestyksessä käy ja huhtikuun ensimmäisessä täysiistunnossa tästä äänestetään sitten siellä. Nyt jatkamme vielä Carl Schlüterin mietinnöllä. Esityslistan kohta kuusi, Hongkongin kansainvälinen yleissopimus liittyen äh, alusten, turvallista kierrä, liittyen alusten turvalliseen kierrätykseen. Um, well... No, taitaa olla minun päiväni tänään. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kuten ehkä muistanette, meillä oli asetus, jossa oli kysymys Hongkongin yleissopimuksen täytäntöönpanosta Euroopassa. Se oli minun mietintöni. Hongkongin yleissopimuksessa asetetaan kansainväliset standardit alusten romuttamiselle tai kierrättämiselle, mutta tämä standardi on minun ja monien muidenkin eurooppalaisten mielestä aivan liian matala ja me haluaisimme parantaa tätä standardia. Kuten muistan, että meillä on myös Baselin yleissopimus, jossa kielletään myrkyllisten jätteiden vieminen kolmansiin maihin. Ja periaatteessa kaikki ne alukset, joita Hongkongin yleissopimus koskee, sisältävät myrkyllisiä jätteitä, myrkyllisiä öljyjä, kemikaaleja, maaleja, sähköjärjestelmiä. Hyvin usein niissä on äh, esimerkiksi asbestia, jos ne ovat vanhoja aluksia. Joten äh, suurin osa näistä aluksista äh, ovat täynnä myrkyllisiä aineita. Mutta tänä päivänä teollisuus välttää Baselin yleissopimuksen sanomalla, että tämä alus ei ole jätettä, ja kun ne sitten poistuvat Euroopan aluevesiltä, ne sanovat, hops, onpas tämä kuitenkin jätettä. Ja sitten se viedään vaikka Intiaan romutettavaksi. Ne eurooppalaiset säännöt, joita olemme asettaneet johtuen siitä, että Baselin yleissopimusta ei ole täytäntöönpantu oikealla tavalla, antoivat mahdollisuuden viedä näitä jätealuksia, mutta niille asetettiin niin tiukat säännöt, että tavallaan Baselin yleissopimuksen logiikka säilyi. Tähän liittyy esimerkiksi läpe, läpäisemätön lattiapinta siellä, missä tämä romuttaminen tehdään ja että myös ähm, hoidetaan nämä jätteet, poistetut jätteet, myrkylliset jätteet kunnolla. Siellä on kunnolliset äh, ähm, esimerkiksi turvajärjestelmät ja viemäröinti ja niin edelleen. Joten siis tässä on tavallaan ne edellytykset, mitä me haluamme tänne Eurooppaan, vaikkakin veisi tämän laivan romutettavaksi Euroopan ulkopuolelle. No koskapa meillä nyt on tämä lainsäädäntö, niin minä suosittelisin, että valiokunta äänestäisi Hongkongin yleissopimuksen ratifioinnin puolesta. Mutta Hongkongin yleissopimus ei astu voimaan välittömästi sen vuoksi, että ainoastaan yksi maa, nimittäin Norja, on kyennyt tämän yleissopimuksen ratifioimaan. Ja muistaakseni he eivät ole Euroopan unionin jäsen, joten heillä olisi muutenkin ollut enemmän aikaa tähän. No, oli mikä oli. Norja on ratifioinut tämän ainoana maana. Se eurooppalainen asetus, jonka me olemme hyväksyneet, astuu voimaan aikaisintaan 31. joulukuuta 2015 ja myöhäisintään 31.12.2018 liittyen tilojen saatavuuteen ja tasoon. No, mikäli Hongkongin yleissopimus ratifioitaisiin ennen kuin meidän asetuksemme astuu voimaan, niin silloin tässä olisi tietynlainen porsaanreikä, koska silloin aluksia voitaisiin viedä kolmansiin maihin ilman näitä sääntöjä. Mutta tämä on todella epätodennäköistä sen vuoksi, että useimmat ihmiset uskovat, että Hongkongin yleissopimusta ei ratifioida ennen vuotta 2020 sen vuoksi, että tässä on erittäin paljon erilaisia asioita, kuinka, monta, kuinka monen valtion on pitänyt tämä ratifioida ja minkälaisia näitä romutuslaitoksia pitää olla ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin epätodennäköistä. Mutta jos näin nyt pääsisi käymään, niin on kuitenkin olemassa keino, jonka me, jolla me voisimme saada tämän asetuksen astumaan voimaan hieman aikaisemmin. Tosin tämä tilanne on aika epätodennäköinen. Mutta siis minusta olisi aika turvallista suositella, että tämä nyt ratifioitaisiin. Siis vaikkakaan tämä Hongkongin yleissopimus ei ole Euroopan tason mukainen, me kuitenkin käytämme näitä Hongkongin yleissä sopimuksen sääntöjä ja monet maat kuitenkin käyttävät vielä tiukempia sääntöjä ylitse Hongkongin yleissopimuksen. Mutta jos me katsomme Hongkongin yleissopimusta globaalilla tasolla, niin se merkitsee suurta parannusta ja siksi kehotan äänestämään puolesta. Kiitos Carl Schlüter ja Chris Davis. Thank you. Um... Kiitos. Minulla ei ole mitään lisättävää tähän hyvän johdantopuheenvuoroon. Yleissopimus on riittämätön. Täytyy mennä pitemmälle. Mutta se on parempi kuin ei mitään. Ja on ällistyttävää, miten näiden kansainväl- kauan kansainvälisten sopimusten ratifiointiin menee. Saammeko me mitään maailmanlaisesti aikana ottaa huomioon, miten hitaasti etenemme? Olen valtavan pettynyt, että Karl Schlöterin alkuperäiset ehdotukset hylättiin parlamentissa, tai sen ydinosat. Puolellaan sitä, mitä hän sanoi, ja puolellaan hänen suositustaan. Vielen dank. Kiitos. Ja nyt sitten annan puheenvuoron komissiolle. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja herra Schlüter alustuksessaan sanoi jo hyvin, että tämän keskustelun kontekstiin liittyy tämä alusten kierrättyys sääntelyasetus, mutta sitä sovelletaan ainoastaan EU-lippulaivoihin. EU tietenkin haluaa ottaa vastuun siitä, että parannetaan tilannetta myös kansainvälisesti ja siihen pyritään Hongkongin yleissopimuksella, kunhan se on voimassa. Täällä on kaksi asiaa, joita haluaisin korostaa. Ensinnäkin siellä vähennetään ympäristövaikutuksia, kun aluksia kiertetään. Tämä, tämä parantaa globaalia meriympäristöä ja, ja näin myös annetaan yhdenmukaiset mahdollisuudet eri laitoksille, joissa ympäristöystävällisesti tätä kerätystä tehdään. Komissio alun perin ehdotti sitä, että jäsenvaltioiden olisi pakko ratifioida yleissopimus. Näin, näin eivät kaikki jäsenvaltiot halua tehdä. Olemme neuvostossa tästä, neuvostossa keskustelleet tästä pitkään, mutta pääsemme kyllä varmasti kompromissiin, jonka mukaan jäsenvaltiot kyllä ratifioivat yleissopimuksen. Olemme erittäin iloisia siitä, että te, herra Schlüter, haluatte tukea tätä päätöstä. Toivomme, että muukin parlamentti seuraa teitä ja voimme saada menettelyn valmiiksi ennen tämän vaalikauden päättymistä, koska useat jäsenvaltiot odottavat, että menettely saataisiin päätöksen niin, että ne voisivat aloittaa yleissopimuksen ratifioinnin. Kiitoksia. Kiitos. Ja näin sitten tämän asian käsittely on päättynyt huomenna on tarkistusten määräaika ja sitten maaliskuuta täysistunnossa. Hyvä, sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, jossa on kysymys REFIT-ohjelmasta, elintarvikeketjun toiminnan parantamista käsittelevän korkean tason foorumin rooli. Tämä on suullinen kysymys ja komissio aloittaa. Herra Pule vai anteeksi, kuka? Herra Miko, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Saamiemme kysymysten pohjalta me saamme joukon kysymyksiä, jotka liittyvät REFIT-ohjelmaan, joka liittyy sitten taas yleiseen elintarvikelainsäädäntöön. Vastaan lyhyesti, ja jos täsmällisempiä tietoja halutaan, anna niitä mielelläni. Kuten tiedätte, Refit-ohjelma käsittelee erityisesti, erityisesti olemassa olevan lainsäädännön toimintaa. Monet näistä laista on hyväksytty jo jonkun aikaa sitten, ja kysymys on siitä, toimiiko oikeusperusta suhteessa ehdotusten alkuperäiseen tarkoitukseen. Tämä on Refit-harjoituksen yleinen logiikka elintarvikealueella. Kuten tiedätte, tämä säädöskehikko on hyvin monimutkainen. Monet normit kytkeytyvät toisiinsa. Siksi aloitamme yleisarviosta. Ensin tällainen kuntotarkastus. Ja saatatte tietääkin, että hyväksyimme henkilöstön työasiakirjan joulukuussa, jossa kuvattiin nämä yleistavoitteet REFIT-harjoitukseen. Ja kävi selväksi, että ei kannata keskittyä yksittäisiin erityisiin oikeudellisiin normeihin, jos ei aloita pohjasta, joka on tämä yleinen elintarvikelainsäädäntö. Joten REFIT-ohjelmassa, kuten komissio ja pääsihteeri totesivat, yleinen elintarvikelainsäädäntö on kohteenamme. Kysytte harjoituksen yksityiskohdista. Olemme ohjelman valmisteluvaiheessa. Komissio aikoo tehdä kaksi ulkoista arviointiharjoitusta, jotka tarkastelevat 178-2002 piirteitä toinen käsittelee elintarvikkeiden rehuun nopean hälytyksen järjestelmää. Ja tämä havainnollistaa hyvin kehitystä. Meillä on ollut ruokapetoksia ja skandaaleja viime aikoina, ja meillä on mahdollisuus selvittää, voimmeko kehittää välineitä, joilla tartutaan ongelmiin, joita ei aikaisemmin ole ollut. Tiedämme, että tässä menettelyssä tarvitaan palautetta pohjimmiltaan kaikilta, jotka kiinnostuneita ovat. Ja lähtökohtaisesti ohjelmamme on erittäin osallistava ja seurattava. Me haluamme yhtäältä kaikki jäsenvaltiot mukaan, heidän asiantuntijansa, kaikki sidosryhmät sekä talousten toimijoiden puolelta että kuluttaja-, kansalais-, kansalaisjärjestöpuolelta. Siksi aloitimme jo menettelyt. Meillä oli tapaaminen jäsenvaltioiden kanssa, joka oli kolmas kolmatta. Painota myös, että uskomme, että on oikein hyödyllistä, jos Euroopan parlamentti on heti mukana – Siksi kutsumme Euroopan parlamentin tähän aloitteeseen. Valitettavasti osanottajia ei vielä ole ollut, mutta kutsu on yhä voimassa. Me kuulemme sidosryhmiä ja neuvoa antavan ryhmän puitteissa, joka käsittelee elintarvike- ja terveyttä. Meillä on erityinen refityöryhmä ja täytyy sanoa, että että vaikka neuvoa antavan ryhmän osanotto on rajoitettua, meillä on vain 45 osanottoja tässä ryhmässä. Refitin työryhmä on avoin myös niille, jotka eivät ole tämän ryhmän jäsen, joten tämä on täysin avointa kaikille, jotka ovat Refit-aloitteesta kiinnostuneita. Tämä keskustelu on puitteissa tehtyyn tiettyyn tiettyjä ehdotuksia siitä, mitä yleisiä elintarvikelainsäädännön kohtia pitäisi arvioida osana uudelleenarviointiharjoitusta. Ja osapuolten kanssa me käymme uudelleen arviointikeskusteluja ja niiden pitäisi päättyä 14. maaliskuuta, jolloin me saamme lopullisen listan kysymyksistä, joita pitää arvioida ja sitten siirrymme ulkoisiin tutkimuksiin, jotka toukokuussa lanseerataan ja uskomme, että saamme raportit 2014 vuoden lopulla. Ja sitten seuranta on kiinni arvioiden tuloksista. Eli täytyy sanoa, että tässä vaiheessa meillä ei ole mitään lainsäädännön arviointia. Tässä arviointiharjoituksessa osata, missä määrin yleinen elintarvikelainsäädäntö vastaa aiottuja tarkoituksia. Sen jälkeen päätämme seuraavista askelista. En tiedä, onko tämä tyydyttävä vastaus kysymyksiinne. Jos haluatte, lisään kaiken, kaikenlaista, mitä tarvitsette. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Karl Schlüter. <laughs> Ole hyvä. My day today because Satu Hassi, who made... No, tämä on minun päiväni, kun Satu Hassi, joka kysyi tätä kysymystä, niin pyysin, että, pyysin, että edustaisin häntäkin tänään. Kiitoksia tästä vastauksesta. Syy tälle kysymykselle oli se, että vaikka kaikki varmasti ovat yhtä mieltä yksinkertaistamisesta, minä henkilö kohtaisesti, kun haluan, että yleisöni nauraisi, niin luen täältä näitä laadun nektarinin laadun ohjeista direktiivistä. No, nämä asiat kuuluvat jäsenvaltioille. Mutta meillä oli tämä huoli, joka koski sitä, että korkean tason foorumiin jäsenistä tässä on paljon osallistumista suurista yrityksistä. Sanoitte itse, että 9 prosenttia ovat pienistä yrityksistä. Haluaisin tietää, oletteko te pyrkineet tasapainottamaan isoja yrityksiä, pieniä yrityksiä, kansalaisjärjestöjen osallistumista tähän foorumiin. Ja vaikka kutsut ovat avoimia kaikille, niin esimerkiksi naapurin teurastamon edustajat, en tiedä vaikka heidät kutsuttaisiin, voisivatko he tulla, olisiko heillä varaa, että vaikka tämä olisi vapaa ja avoin kaikille, niin voipa olla, että edustus on silti epätasapainossa, koska näillä tahoilla on erilaisia hallinnollisia ja taloudellisia mahdollisuuksia osallistua Tärkeintä olisi pyrkiä helpottamaan taakkaa pienille yrityksille, koska niillä on myös suurimpia vaikeuksia lähteä viemään tuotteitaan. Ei minun naapurini teurasta myy mitään ulkomaille, vaan, vaan paikallisille markkinoille. Yhä enemmän arvostetaan tuottajien suoramyyntiä ja muuta. Ja pienille yrityksille usein eu e- e puolesta tulee vähän naurettavaakin hallinnoista taakkaa. Kyllä paikallisten viranomaisten pitäisi myös pystyä ratkaisemaan ongelmat, jotka tulevat paikalliselta tasolta. Tästä voisi tulla hyötyä pienille yrityksille. Suusethan voivat aivan nojautua lobbareihin ja muihin, mutta pienillä on vähemmän kapasiteettia toimia. Minä olen huolissani tästä tasapainosta ja siitä, että kansalaisjärjestöillä olisi riittävästi vaikutusvaltaa ja sitten pohdin sitä, miksi tietyt yritykset kutsutaan sen sijaan, että olisi yleisempi edustusta isolta yrityksiltä tässä ryhmässä. Sitten toinen huolenaihe, että voidaan varmistaa se, että, että varovaisuus periaate ei ikään kuin käänny ylösalaiseen. Voisi, pitäisi varmistaa, että se pysyy paikallaan ja että taakan vähentäminen olisi taakan vähentämistä eikä, eikä esimerkiksi turvallisuuden, terveyden ja ympäristösuojelun vähentämistä. Kiitos ja sitten komissio, olkaa hyvä. No, kiitos. Ensinnäkin minun täytyy sanoa, että olemme täysin tietoisia näistä huolenaiheista ja seuraamme asiaa hyvin tarkkaavaisesti. Me tiedämme, että pieniä yrityksiä on hyvin paljon elintarvikesektorilla ja me olemme hyvin kiinnostuneita näiden elintarvikeketjun edustajien osallistumisesta. Haluaisin hyvin selkeästi nyt sanoa, että ei pitäisi nyt lähteä tulkitsemaan, että refit kuulisi ainoastaan korkeatason foorumia. Sitä paitsi ympäristöpääosaston kollegat tämän korkeatason foorum perustivat jokunen vuosi sitten, mutta mielenkiinto oli se, että voitaisiin saada tietää uusista aloitteista ja tapahtumista myös elintarvikeketjussa ja sen vuoksi teimme tämän aloitteen ja voisi sanoa, että me olemme hyvin tietoisia, me saamme paljon informaatiota, me informoimme myös ja me käytämme tätä foorumia lähinnä jatkuvasti käynnissä olevien asioiden ja lainsäädännön asioiden käsittelyyn. Eli korkean tason foorumi on se paikka, johon me menemme ja jossa me annamme informaatiota, mutta se ei suinkaan ole ainoa osapuoli tässä REFIT-asiassa. Meillä on tällainen neuvoa antava ryhmä, jossa on kuluttajien edustus, samoin kuin myös kansalaisjärjestöjen edustus, ja niiden osuus on korkeampi, no, se on yli puolet osallistujista kun katsotaan myös toimijoiden läsnäoloa. Ja sen lisäksi, kuten jo sanoin, me loimme tällaisen työryhmän, joka on avoin kaikille. Toki tässä on aikamoinen haaste, millä tavalla me saamme eh, pienet tuotteet mukaan tähän keskusteluun. Olen samaa mieltä kanssasi meillä on kuitenkin kuluttajien etu edustettuna sen vuoksi, että kuluttajajärjestöt ottavat usein PK-yritysten intressit esiin. Ja kuluttajajärjestöillä niillä on myös enemmän edustusta kuin millään muulla tässä meidän neuvoantavassa ryhmässämme, joten olemme siis hyväksyneet sen, että heidän edustajiaan on enemmän läsnä. Tämän lisäksi meillä on tarkoituksena ja tavoitteena tehdä läheistä yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat tästä kovin kiinnostuneita. Ja jäsenvaltioita, jotka haluavat osallistua yksityiskohtaisempiin analyyseihin tietyillä sektoreilla. Kuten te tiedätte, Alankomaissa tämä tapahtui jo leipomosektorilla ja tiettyjä analyysejä on tehty myös yhdistyneessä kuningaskunnassa. Joten siis kaikki tämä informaatio tulee tavallaan kerätään yhteen. No, tässä te sanoitte, että tässä ei haasteta tavallaan perusperiaatetta. No se ei ole edes Refitin tarkoitus se. Me emme halua haastaa perusperiaatteita, vaan me haluamme selvittää, että täyttävätkö nykyiset rakenteet sen, mikä alkuperäinen tarkoitus oli. Eli kysymys on se, lainsäädäntö sellaisenaan kuin se laadittiin vuonna 2002, soveltuuko se vuoden 2014 tarkoituksiin, koska on tiettyjä kehityskulkuja, on uusia elementtejä, on kysymyksiä. Eli meidän on vastattava näihin ja voin vakuuttaa, että me emme todellakaan halua vähentää elintarviketurvallisuustasoja. Mutta meidän täytyy hyväksyä se, että tietyt kehityskulut saattavat muuttaa tilannetta sillä tavalla, että tavallaan heikentää niin, että meidän täytyy löytää uusia keinoja ja toimeenpanna tiettyjä välineitä. Eli kun me saamme arvioinnin tulokset, silloin voisimme keskustella tästä kunnolla uudellaan. Sitten kun me näemme, millä tavalla elintarvikelainsäädäntö on täytäntöön pantu ja millä tavalla se toimii käytännössä jäsenvaltioissa, silloin me periaatteessa näemme nämä vastaukset ja silloin me voimme määritellä näitä asioita sen vuoksi, että vastaushan voi olla, että toimii hyvin tai toimii niin hyvin kuin se nyt voi toimia ja että ei tarvitse muuttaa mitään. Se on myös mahdollinen lopputulos minun on hyvin vaikea nyt arvioida, mikä tämän arvioinnin tulos tulee olemaan, mutta me tulemme näkemään sen vuoden loppuun mennessä. Kiitos, ja näin me olemme käsitelleet äh, esityslistan loppuun. Eli ensi maanantaina meillä on seuraava kokous Strasbourgissa, joka tulee olemaan illalla maanantaina. Ja toivon mukaan silloin paikalla on enemmän kollegoita. Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen ja 19. maaliskuuta 9.12.13 ja 15-18.30 ja 14. maaliskuuta meillä on viimeinen valiokunnan kokous kello 19-22.30. Eli ne ovat sitten viimeiset kokoukset tälle vaalikaudelle. Eli tämän päivän kokous on nyt päättynyt ja toivotan kaikille kollegoille vielä mukavaa päivän jatkoa ja tavataan maanantaina Strasbourgissa.